joten nämä nimitykset on täten vahvistettu. Ja esityslistan mukaisesti lähdemme nyt keskustelemaan EUn ja Tatsikistanin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Meillä on sekä neuvoston ja komission julkilausumat että alois Peterlen suositus EUn ja Tatsikistanin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa entinen kollegani neuvoston puheenjohtaja, kollega Malmström. Olkaa hyvä. Talman. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, rouva komission jäsen, esittelee Peterle. On minulle suuri ilo, että voin tänään iltapäivällä keskustella EUn suhteista Tatsikistaniin ja kertoa, miten paljon me painotamme tätä suhdetta maahan ja saada aikaan nyt kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Tiedän, että parlamentti on kiinnostunut kovasti tästä kysymyksestä jo 2008 helmikuussa hyväksytte päätöslauselman, jossa haluttiin keski varten strategian, ja siinä kehotettiin jäsenvaltioita nopeasti ratifioidaan kumppanuusyhteistyösopimukset, ja näin parlamenttiikin voisi hyväksyä sopimuksen piakkoin. Nyt sopimus on ratifioitu ja meillä on vahva halu mennä eteenpäin mahdollisimman nopeasti niin, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus voisi, voi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti, toivottavasti vielä ennen tämän vuoden päättymistä. Näin se on selvä merkki siitä, että me olemme avaamassa uuden luvun suhteissamme Tajikistaniin. Hyvät parlamentin jäsenet, Tajikistan on tärkeä osa meidän laajaa strategiaamme Keski-Aasiassa. Sinne on vaikea päästä, se on köyhimpiä maita myös maailmassa – siellä on hyvin huonosti vartioitu raja Afganistanin kanssa ja siksi se on tärkeä salakuljetusväylä huumausaineille ja myös radikaali islamistit kulkevat rajalla. Siksi on suuri intressi tukea maata sen itsensä takia ja ratkaista näin myös yhteisiä ongelmia. Näin tehdään jo suorissa yhteyksissä neuvoston kanssa. Puheenjohtajavaltio Ruotsi on lähettänyt alueelle jo korkeatasoryhmän ryhmän heinäkuussa ja ministerikonferenssi käsitteli keski-asioita eilen Brysselissä. Mutta Tatsikista on yksi harvoista maasta meidän läntisessä naapurustustamme, joka ei vielä ole saanut aikaan laajaa sopimusta äh, kylmän sodan jälkeen. Jos me haluamme ottaa vakavasti ne kysymykset, jotka mainitsin, meidän täytyy luoda hyvät puitteet tuleville suhteillemme. Tämä järjestely poliittisten vuoropuhelun aloittamiseksi ja käytännön puuten luomiseksi edellyttävät kohennusta niin, että se heijastelisi yhteisiä haasteita tuolla alueella. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus antaisi mahdollisuuden käydä äh, strukturoidimmin tätä vuoropuhelua ja yhteisiä äh, intressejä, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, huumausaineiden torjumista, järjestetyn rikollisuuden torjumista ja terrorismin ja ääriuskontoliikkeiden torjumista. Meidän täytyy päästä eteenpäin myös kysymyksissä, jotka liittyvät demokratiaan, hyvään hallintotapaan ja ihmisoikeuksiin tuolla alueella. Me olemme hyvin tietoisia, että tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Siksi on tervetullutta, että meillä on strukturoitu vuoropuhelua ihmisoikeuksissa niin Tatsikistin kanssa. Näin saamme mahdollisuuden käydä suorasukaista keskustelua. Toinen kierros tapahtuu 23. päivä syyskuuta Tatsikistanin pääkaupungissa. Meidän täytyy kehottaa Tatsikistania jatkamaan uudistusten tiellä. Kuitenkin tapahtumat ovat nyt hyvin huolestuttavia joskus. Haluaisimme enemmän demokraattiaa maassa. Ajatellen järjestäytymisvapautta, uskonnonvapautta, ilmaisuvapautta tai myös kehitystä kansallisyhteiskunnassa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme saadaksemme Tatsikistan myös oikeusvaltioperiaatteen taakse ja voidaan näin taistella epälaillisuuksia vastaan tai huumausainekauppaa vastaan. Meidän täytyy taata, että ihmisoikeudet ja perusvapaudet toteutuvat. Se on e- ennakkoedellytys myös esimerkiksi etnisten tai kulttuuristen konfliktien ehkäisemiseksi. Olemme huolestuneita myös laajasta korruptiosta maassa. Se estää kehitystä maassa ja se on myös este avun antamiselle. Me haluamme käyttää kaikkia kanavia, me vedota Tajikistanin viranomaisiin niin, että mahdollisimman nopeasti tartuttaisiin toimeen tämän ongelman poistamiseksi. Rouva puhemies, ei voida unohtaa myöskään sitä, että kun ajatellaan salakuljetusväyliä huumausainekaupassa, niin moni menee Tatsikistanin läpi. Vaarana on, että maa on radikaaliliikkeiden kohteena tai järjestetyn rikollisuuden kohteena ja väylänä. Meidän täytyy lisätä Tatsikistanin kykyä taistella näitä kehityskulkuja vastaan. Tämä strategia sopii hyvin yhteen myös meidän sitoumustemme kanssa Afganistanissa ja ajatellen työtä tuomaan vakauttamiseksi. Olemme kiitollisia Tatsikistanin kiinnostuksesta osallistua tähän ponnistukseen. Tatsikistan on osoittanut avoimuutta ja rakentavuutta meidän yhteisissä haasteissamme ja se on myönteistä. Vuoropuhelu on erittäin tärkeä osuus myös kehitysavussamme Tatsikistanille tai yhteistyössä naapurien kanssa niin, että voidaan ratkaista näitä monimutkaisia alueellisia ongelmia, ajatellen ilmastonmuutosta, vesihuoltoa tai rajavalvontaa. Kun ajatellaan, että meillä on suuri mielenkiinto myös puuttua näihin haasteisiin tehokkaammin ja tuloksellisemmin, niin olen iloinen, että voidaan luoda uusi perusta suhteissamme Tatsikistanin kanssa. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus antaa meille hyvät puitteet joissa voimme edelleen kehittää kahdenkeskisiä suhteitamme. Näin myös vaikuttaa laajempiin tavoitteisiin koko keski alueella. Minä kehotankin, että parlamentti hyväksyisi tämän sopimuksen niin, että se voi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia, rouva puhemies. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta komission jäsen Ferrero Waldner. Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Alkuun kiittäisin kollega Pertelle ja erinomaisesta tekstistä ja tästä päätöslausuman tekstistä, joka kuvaa erinomaisella tavalla Tajikistanin tämänhetkistä tilannetta ja siinä esitetään suosituksia, jotka voin hyväksyä. Keski-Aasian strategian hyväksymisen jälkeen kesäkuussa 2006 me olemme pystyneet syventämään näitä suhteita molempuolisen edun nimissä. Ja tämä prosessi on nopeutunut ja nyt me todellakin kaikki ymmärrämme, minkälainen etu on tehdä yhteistyötä muun muassa turvallisuusalalla, rajavalvontapuolella, energiapuolella. Strategia on osoittautunut hyväksi ja on osoittanut, että tästä on syntynyt uudenlainen kumppanuusjärjestelmä tähän yleisimpään tai keskeisimpään tavoitteeseen vaikuttavat muutkin yksittäisten kumppanuusmaiden toimet. Tehän tiedätte, että tällä hetkellä vuoden 1989 sopimus vaikuttaa tämänhetkisiin suhteisiin Tatsikistaniin ja on tietenkin selvää, että tämä nykyinen sopimus ei kuvasta sitä, minkälainen tavoitteen asettelu meillä on Keski-Aasian alueella, eikä se myöskään kuvasta sitä, minkälaisiin suhteisiin me pyrimme Tatsikistanin kanssa tällä hetkellä. Nyt me puhumme tästä uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, ja jos se hyväksyttäisiin, niin se olisi melkoinen askel oikeaan suuntaan. Sillä tavalla voisimme parantaa yhteistyötämme entisestään. Tällä hetkellä Tatsikistan on kohtaamassa suuria taloudellisia haasteita, niin kuin täällä on sanottu. On erittäin tärkeää, erityisesti meillekin, että Tatsikinistan kykenee hoitamaan nämä ongelmat pois päiväjärjestyksestä, koska kyse on maasta, josta löytyy lähes puolentoista tuhannen kilometrin yhteinen raja Afganistanin kanssa ja se on lähellä Pakistanin Suotlaaksoa. Se on hyvin arka alue ja voi myöskin kärsiä naapurimaiden äh, Äh, vaikutteista. Ja tästäpä syystä meidän täytyy tehdä tiivimpää yhteistyötä Tatsikistanin kanssa. Ja minä uskon, että tiiviimpi yhteistyö voi myöskin vaikuttaa vakauden vahvistamiseen. Me tiedämme, että Tatsikistanin talous on heikossa kantimissa ja kun katsomme Keski-Aasian maiden tilannetta, niin siellä voidaan sanoa, että alumiinin ja puuvillan hintojen lasku on ollut huomattava. Jopa 34 prosenttia on ollut tämän laskun määrä ja tämä tietenkin on osoituksena siitä, että myöskin köyhyysluvut voivat muuttua. Ja me tiedämme, että tämä saattaa johtaa epämiellyttäviin tilanteisiin tässä maassa. Ja tästäpä syystä olemme kiinnostuneita tukemaan Tatsikistania ja rohkaisemaan maata tekemään tarpeellisia muutoksia. Myös meidän erityisedustajamme Morrells otti tämän asian esille, niin kuin minäkin, kun kävin maassa vuonna 2008. Paljon on tehty, mutta ei vielä riittävästi. Maan hallitus on sanonut, että kauppa- ja yhteistyön lisäksi se on valmis ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa koulutus, sosiaalis- sosiaaliturvaa ja myöskin ihmisoikeuksien tilan parantamista. Maassa on perustettu julkisasiamiehen virka, jonka avulla tai jonka kautta pyritään parantamaan juuri näitä mainittuja asioita. Myöskin oikeusjärjestelmää on kehitetty jonkin verran, mutta me toivoisimme, että tämä kehitys nopeutuisi entisestään erityisesti ottamalla käyttöön uusi rikoslaki. Olen tietenkin tietoinen siitä, että olette huolissanne Tatsikistanin tämänhetkisestä tilanteesta ja me tulemme huomioimaan komissiossa nämä huolenaiheet silloin, kun keskustelemme maan edustajien kanssa. Mitä tulee taloudellisiin uudistuksiin, niin on havaittavissa, että esimerkiksi on tarkoituksena ottaa käyttöön uudenlainen mekanismi, jolla voidaan parantaa maatalousjärjestelmää ja sillä tavalla voidaan taistella maan köyhyyttä vastaan. Euroopan parlamentin panoksella voimme todellakin tehdä tiiviimpää yhteistyötä Tatsikistanin kanssa monella poliittisilla ja taloudellisilla aloilla. Erityisesti haluamme keskittyä ihmisoikeuksiin ja demokratiaan ja tätä kautta varmistaa, että näillä aloilla myöskin suunnitelmat toteutuvat. Tästä on osoituksena myöskin se, että kahdenkeskisiä kahdenkeskisten sopimusten myötä vuosina 2007-2010 on tarkoituksena investoida maan uudistustoimintaan 66 miljoonaa euroa ja tämä luku tulee kasvamaan entisestään. Me tulemme keskittymään alakohtaisiin projekteihin ja myöskin yksityissektorin kehittämiseen. Meidän Dushanbeen Edustusto tulee tämän, nämä varat siellä sitten kohdentamaan. Ja näiden yhteyksien kautta on parantaa tämän ohjelman toteuttamista ja minä todellakin toivon, että näiden ratkaisujen kautta voimme arvioida, millä tavalla maa on pystynyt kehittämään tilannettaan tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle, kollega Peterille, neljä minuuttia. Kiitoksia arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen jäsenvaltioiden ja Tatsikistanin välillä on linjassa neuvoston linjausten kanssa, kun ajatellaan kumppanuuttamme Keski-Aasian maiden kanssa, niin että saisimme kehitetyksi laaja-alaista yhteistyötä Euroopan unionin niin ja Tajikistanin välillä. Toivon, että kaikki osapuolet ratifioivat tämän sopimuksen ja Myöskin naapurivaltiot voivat antaa hyväksyntänsä tälle Tajikistanin sopimukselle. Euroopan unionin ja entisen Neuvostoliiton välinen sopimushan tulee tiensä päähän ja se raukeaa. Tällä sopimuksella Euroopan unioni ilmaisee oman strategisen intressinsä yhteistyön onnistumisen kannalta ja se on äärimmäisen tärkeää tälle maailmankolkalle – näin voimme parantaa turvallisuutta ja vakautta, voimme kehittää taloutta, voimme vahvistaa demokraattisia instituutioita ja turvata oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet. EUn politiikka suhteessa Tajikistaniin liittyy pitkälti siihen, että tuetaan köyhyyden vastaista taistelua ja taistellaan eh, järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumekauppaa vastaan. Demokratian tilasta on esitetty huolta ja myös korruptiosta ja kansalaisyhteiskunnan tilanteesta. Tajikistanin hallitusta pyydetään tekemään uudistuksia myös hyvin tärkeällä koulutuksen alueella. Huolia on esitetty erityisesti ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista, oikeuslaitoksen itsenäisyydestä ja kansalaisyhteiskunnan kehittymisestä ihmisoikeusvuoropuhelua pidetään äärimmäisen tärkeänä, joka on kahdenvälisten suhteiden kehittymisen kannalta oleellista. Päätöslauselmassa ilmaistaan, että Tajikistanilla on mahdollisuus luoda toimiva valtio niin, että se huomioi myös kansalaisten roolin. Ja näin voidaan taistella myös ääriliikkeitä vastaan, joka nyt on, on leviämässä tältä alueelta muuallekin maailmaan. Energiakysymykset ja vesi varakysymykset vaikuttavat myös Keski-Aasian äh, suhteisiin laajemmalla alalla. Aivan erityisesti haluaisin kiittää Tajikistanin edustustoa merkittävästä avusta ja luonnollisesti myös komissiota. Euroopan unioni tämän sopimuksen kautta voi varmasti syventää ja tehostaa yhteistyötä, jota se tekee Tajikistanin kanssa. Ja toivottavasti tämä sopimus täytäntöön pannaan mahdollisimman pian. Suosittelen lämpimästi sitä, että tämä sopimus hyväksyttäisiin. Kiitos. Kiitoksia kollega Peterle. Seuraavana ryhmien puolesta ensimmäisenä kollega Kaczmarek kansanpuolueen nimissä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. komisarz, minister, szanowni państwo. Arvoisa puhemies, hyvä ministeri, arvoisat kollegat. Alkuun haluaisin onnitella esittelijä Peterille erinomaisesta tekstistä. Se on hyvin tasapainoinen, kun huomioidaan EUn ja Tatsikistanin välistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta. ja usein, usein kritisoidaan demokratian vajeesta, ongelmia on uskonnonvapauden, lehdistön vapauden ja korruption aloilla. Mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että Tatsikistan on viime aikoina tehnyt paljon töitä korruption vastaisessa taistelussa parannettaessa ihmisoikeustilannetta. Maa on myöskin suht vakaa ja se on tärkeä seikka, sillä Tatsikistanilla on tärkeä strateginen ja geopoliittinen asema. Kyse on Afganistanin naapurivaltiosta. Siellä on olemassa paljon terrorismiin ja huumausainekauppaan liittyviä ongelmia ja toinen epävakaa naapurivaltio on Pakistan, joten Tatsikistan voi olla hyvin tärkeä kumppani ja tästäpä syystä olisi tärkeää, että me vahvistaisimme maata poliittisesti ja taloudellisesti ja myöskin käytettäisiin hyväksi maan sosiaalisia mahdollisuuksia. Me tiedämme, että Tatsikistan on entisen Neuvostoliiton yksi eh, heikoista osa-alueista ja me tiedämme, että maa on kärsinyt paljon elintarvikekriisistä ja tästäpä syystä on hyvä, että vuosituhannen tavoitteet mainitaan suosituksessa. Euroopan unionihan on kyseisen maan tärkein kauppakumppani ja tästäpä syystä sopimus pitäisi hyväksyä mahdollisimman nopeasti, jotta neuvottelut voivat edetä nopeammin ja että tuloksellisiksi. Eli meidän pitäisi myöskin näyttää, että hyviäkin seikkoja on havaittavissa ja meidän täytyy kehittää maata. Ja minä uskon, että tämä Peterlen suositus on tällainen viesti. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Alden puolesta kollega Rinaldi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, varapuhemies, neuvoston edustaja, komission edustaja Tajikistan on monen kertaan täällä jo lausut. Olemme iloinen alleryhmän puolesta tästä hankkeesta, myös Euroopan puolesta. Olemme kiitollisia myös keskeisen valtuuskunnassa tästä sopimuksesta. Olen kiitollinen myös tästä päätöksestä mennä eteenpäin nopeasti ja edustustoissa alueella arvioidaan tilannetta. Kuten komission jäsen totesi, Tajikistanhan on maa, joka voi yllättää, mutta se on kuitenkin tärkeä Euroopalle. Se ei ole mikään periferia maa keski ja muiden maiden lailla. Se on tärkeä asema, kuten Afganistankin. Siellä käydään merkittäviä taisteluita huumausainekauppaa vastaan,

eristää sitä ja suosia suurempia naapureita. Keski-Aasia on keskeinen EUn poliittisen vakauden kannalta, kun vahvennetaan näitä suhteita EU-hun, niin toki jotkut maat ovat keskeisempiä kuin toiset. Meidän täytyy jatkossakin parantaa siteitämme toinen toisiimme. Pitkään tämä maa on ollut diplomaattisesti eristyksissä oleva ja ylenkatsottu maa. Jos suosimme joitain Keski-Euroopan maita, aiheuttaa vain jakolinjoja tällä maalla ja eri puraa. Terrorismin uhka on nähty jonkinlaisena tekosyynä oikeuttaa korruptio ja on käytetty sitä myös oikeutuksena levittää vihaa. Nyt on kuitenkin kansallista demokratiaa pyritty vakauttamaan. Edelleenkin Tajikistanissa on arvet sisällissodasta joka käytiin 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto romahti. Tajikistanin kansa ei halua paluuta verenvuodetukseen ja sen takia he ovatkin tukeneet Naton operaatiota Talibania vastaan Afganistanissa. Afganistanin tulevaisuus on keskeinen myös Tajikistanin kannalta, jotta päästäisiin jonkinlaiseen turvallisuuteen ja näkymiin suhteessa länteen. Demokratia ja ihmisoikeus Tilanne on toki epätäydellinen, mutta uskon, että kun EUn tasolla sitoudutaan vuoropuheluun, niin se auttaa myös myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi. Tämä on myöskin Euroopan unionin näkemys, kun ajatellaan valko ja äh, äh, Uzbekistania, Tajikistania pitäisi kohdella samaan tapaan. Me kannatamme syvempää poliittista, taloudellista yhteistyötä niin, että saamme enemmän avoimuutta, demokratiaa ja parempaa ihmisoikeustilannetta. Kiitos. Vielen dank, herr. Paljon kiitoksia kollega Tanok. Seuraavaksi GUE NGLn puolesta rouva Lösing, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Frau niin, paljon kiitoksia rouva puhemies. Kiitokset näistä alustuksista. Ulkosuhdevaliokunnan jäsenenä olen keskustellut komission edustajien kanssa tästä sopimuksesta, sen roolista, Euroopan unionin pakolaisvirtojen tilanteesta. On sanottu, että voiman astumisen jälkeen voitaisiin tehdä yhteistyötä Frontexin kanssa ja vaikuttaa sillä tavalla eri sopimusten kanssa näihin pakolaisvirtoihin. 1200 kilometriä pitkä yhteinen raja Afganistanin kanssa tuli täällä mainittua. Eli on selvää, että tämä tulee vaikuttamaan myöskin pakolaisvirtoihin. Ja Euroopan unioni haluaa vaikuttaa nyt jo tehokalla tavalla siihen, ettei pakolaisia pääse tulemaan Euroopan unionin alueella. Tämä on selvästikin yksi keskeinen osa-alue Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Kun puhumme tällaisista kumppanuussopimuksista, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä ihmiset jätetään leireihin, joissa tilanne on hyvinkin epäinhimillinen. Esimerkkejä löytyy muun muassa Ukrainasta. Me puhumme kansainvälisestä maahanmuuttavirtojen järjestelmistä. Se vast on Geneven yleissopimuksen ja yleisestikin kansainvälisten ihmisoikeusmääräysten vastaista. Meidän tulisi siis taistella aivan muita asioita vastaan kuin näitä suuria pakolaisvirtoja vastaan. Ja tästäpä syystä GUE, NGL on hyvin skeptinen tätä sopimusta kohtaan. Kiitoksia seuraavana kollega Belder EFDn puolesta. Kiitoksia rouva puhemies. Keskustelu nostaa kyllä niskakarvat pystyyn. Yhtäältä sanotaan, että Peterlen suosituksessa viitataan Tatsikistanin talouden heikkoon tilanteeseen, mutta toisaalta taas sanotaan, että hyvin optimisesti sanotaan Tatsikistanin olevan hyvin vakaamaa. En tiedä, että mihin tämä perustuu. Euroopan unioni antaa sellaisen kuvan tilanteesta, joka ei vastaa todellisuutta. Eli se, vaikuttaa kyllä myöskin tulevaisuuteen ja on yllättävää, että kohdassa kaksi sanotaan, että Tatsinistanin viranomaisen tilanne olisi erittäin hankala. mielestäni Tatsikistanin viranomaisten pitäisi suurimmassa määrin ottaa vastuuta vastaan, ja minä toivon, että tämä asia saataisiin myöskin välitettyä tässä tekstissä. Kiitoksia. Belder. Kiitoksia kollega Belder. Seuraavaksi muut puhujat. Ensimmäisenä kollega Arlakki. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Olen kovasti tämän sopimuksen puolesta. Minä uskon, että se on aimo harppaus eteenpäin Tatsikistan ja unionin välisessä yhteistyössä. Sinällään tärkeä maa monistakin syistä. Mainitsisin vain yhden. Nimittäin, että tämä vaikuttaa mantereemmekin vakauteen. Tatsikistan on nimittäin huumausainekaupan risteyksessä Venäjän ja Euroopan välillä ainakin 30 prosenttia heroiinista, jota tuotetaan Afganistanissa, tulee Euroopan ja, Euroopan ja Venäjän Tatsikistanin kautta. Kansainvälinen yhteisö aloitti kymmenen vuotta sitten toimenpiteitä Tatsikistan, että voidaan kauppaa torjua. Olen iloinen, että se nyt toimii ja etenee mainiosti. Se vaikuttaa suoraan turvallisuuteen ja vakauteen myös Euroopassa, siis tämä sopimus. Tiedän, että tässä on paljon vielä rajoituksia, kollegat ovat niitä tähdentäneetkin. Esimerkiksi ihmisoikeusongelmia, köyhyyttä ja niin edelleen. Päätelkääpä jo. Mutta Euroopan kannalta se on parasta ja olen kovasti sen puolesta. Kiitos. Minuutti on lyhyt aika, tiedän sen. Arvon kollegat, nyt Siirrymme käsittelyyn ilman puhujalistaa. Aikaa on viisi minuuttia käytettävissä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Panzeri Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies. Minäkin olen sitä mieltä, että todellakin tämä on erittäin myönteinen sopimus yhteistyön takaamiseksi Tajikistanin kanssa. Ensinnäkin näin voidaan palvella ja auttaa tiettyjen tavoitteiden saavuttamista, jotka ovat tärkeitä sinällään. Ensimmäisenä tavoitteena on tämä strateginen asema, joka maalla on. Se voi olla ehkä hyödyllistä myös, että voidaan rauhaa ja turvallisuutta edistää alueella, kuten vakauttakin. Toinen tavoite käsittääkseni on se, ja sen pitäisi olla myös se, että voimme taloudellista vaurautta luoda sosiaalisesti ja taloudellisesti tuossa maassa. Tiedämme, että se on yksi köyhimpiä alueen maita. Ja lopuksi meidän pitäisi tavalla tai toisella toimia siten, että demokratia, vapaudet, oikeudet olisivat keskeisenä osana tässä. Sen pitäisi olla osviittana myös sopimuksessa. Paitsi, että mitä sillä on jotain rajoituksia, voimme olla kuitenkin olla kiitollisia siitä, mitä me olemme nyt hyväksymässä täällä parlamentissa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Katsiin. Hvala lepa, gospa predsedujoča Rad bi čestitev kolegu Peterletu za... Kiitos puhemies. Haluan onnitella kollega Peterleä erinomaisesta mietinnöstä. Tajikistanhan on oikeastaan viimeinen äh, valtio, jonka nimi vielä päättyy tähän päätteeseen stan, joka tarkoittaa maata, valtiota. Heidän maansa etujen mukaista on saada äh, lisää vakautta tähän maailmankolkkaan. Kaiken kaikkiaan alueen maat oikeastaan toimivat äh, ikään kuin yhtenä miehenä saman suuntaan. Maat ovat eri kokoisia ja vaurausasteeltaan erilaisia. Niiden energiavarat ovat erilaisia, mutta kuitenkin niitä täytyisi kohdella yhdenvertaisina. Haluan kiittää ja onnitella komissiota ja Ruotsia puheenjohtaja valtion ominaisuudessa siitä, että ne ovat nyt tarttuneet tähän haasteeseen ja toivottavasti tulevaisuus on parempi. Kiitoksia. Seuraavana kollega Tsemke. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta esittää kysymys. Minä olen nimittäin sitä mieltä, että on erittäin hyvä allekirjoittaa tämä sopimus, koska se on askel oikeaan suuntaan. Kuitenkin haluaisin esittää seuraavan kysymyksen ministeri Malmströmille. Kun ajatellaan eri toimenpiteitä, joihin unioni on nyt ryhtymässä, niin eikö voitaisi ajatella, että harjoitettaisiin vielä enemmän painostusta, kun Tatsikistan annetaan apua niiden hyväksi, niiden toimien hyväksi, jotka takavat rajalla turvallisuuden myös suhteessa Afganistaniin. Ongelma on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan, että se on puolitoista tuhatta kilometriä pitkä raja. Ja Tatsikistanissa on paljon ongelmia valvoa raja-aluetta. Myös kun ajatellaan, että siellä on myös afgaanin vähemmistö tuolla raja-alueella. Siksi unionin toimin voitaisiin ehkä vaikuttaa siihen, että voitaisiin kouluttaa Tatsikin, Tatsikin voimia, jotka vastuussa rajavalvonnasta. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia, arvoisa kollega. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Vai haluatteko te käyttää vielä tässä yhteydessä puheenvuoroa? Teette, mutta kollega Posselt, hän istuu tuolla ihan takana. Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin todeta, että tämä teksti on erinomainen. Meidän täytyy aina muistaa, että vapautta rakastavat kansat – tällä Keski-Aasian alueella kuuluvat meidän tärkeimpiin kumppaneihin. Tällä alueella on kärsitty suurista diktatuureista ja tämä maa on pitkästä aikaa vapaa ja nyt meidän tulisi pyrkiä todellakin saada aikaiseksi todellinen kumppanuussopimus. Täällä on viitattu rikollisuuteen. On tietenkin selvää, että meidän tulee yhdessä taistella rikollisuutta vastaan, mutta meidän tulisi ensin katsoa, mikä on näiden maiden kulttuuri ja meidän täytyy muistaa, että kyse on vanhoista kauppamaista ei ole käyty kauppaa vain ainoastaan huumausaineilla, vaan myöskin tuotteilla, jotka ovat olleet Euroopalle aina tärkeitä. Kyse on siis kumppanuudesta, eikä mistään muusta. Kiitoksia. Ähm, Kiitoksia kollega Posselt. Ja viimeisenä puheenvuoron saa tässä keskustelussa kollega Plefris. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία puhemies. Minä haluaisin ottaa esille rikollisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Pitää paikkaansa, että Tajikistanin poliittis geologinen asema on erittäin tärkeä EUn kannaltakin, miten me siis pystymme yhtäältä torjumaan rikollisuutta, mukaan lukien myös Afganistanista suuntautuvaa huumausainekauppaa tai sitten maahanmuuttovirtoja. Eurooppa ei voi sallia, että nämä maahanmuuttovirrat Afganistanin tulevat Tajikistanin kautta. Nimittäin tällä haavaa tämä taakka on lähinnä Maltan ja Kyproksen, Italian, Kreikan harteilla hyvin epäreilulla tavalla. Mutta ennen kaikkea on kyse siitä, että Pohjois-Euroopan maat joutuvat viime kädessä tästä maksamaan. Meidän täytyy taata, että kun näihin maihin tulee ihmisiä, että heitä kunnioitetaan, mutta jossain vaiheessa Euroopan unionin on ymmärrettävä, että me voi kaikkia ottaa vastaan. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia arvoisan kollegat. Nyt puheenvuoron saa taas neuvoston puheenjohtaja kollega Malmström. Kiitos puhemies, kiitos tästä keskustelusta. Kuten herra Peter esittelijä toteaa erinomaisessa mietinnössään, niin hän on, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus on tärkeä osa laajempaa strategiaa niin, että voidaan audellista vakautta keskiasiassa kehittää. On totta kai hyvä, että me siitä lähtien käsittelemme tätä, koska ongelmia on niin paljon, niin laajoja, ja ne koskevat niin monia valtioita, eikä vähiten Afganistania, Pakistania. Ja totta kai kullakin maalla on omat erityisongelmansa. Herra Peter on ottanut sen hyvin johdonmukaisella tavalla esille omassa mietinnössään. Minua ilostuttaa se, että parlamentti edelleen korostaa ihmisoikeuksien asemaa. Tatsikistanissa se on ongelma. Paljon on vielä työsarkaa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa. Siksi, kuten komission jäsen totesikin, on niin arvokas, että meillä on tätä vuoropuhelua. Ensi viikolla ens, varmasti komissio hyvin selvästi tuo esille meidän arvostuksemme ja odotuksemme, joita meillä on Tatsikistania kohtaan. Konferenssissa Kesällä heinäkuussa käsiteltiin oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista Tasikistanissa. Edustajia oli tutkimuksen parista, kansalaisyhteiskunnan parista, ulkomaisia asiantuntijoita, mutta siellä oli myös paljon Tatsikistan omia viranomaisia läsnä. Ja kyse on siitä, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan. Hautala otti esille vesikysymyksen, se on erittäin tärkeä tuolla alueella. EU tukee erinäisiä kestävän kehityksen hankkeita muun muassa vesivoiman käyttämiseksi. Hankkeiden on perustuttava tieteellisiin tutkimuksiin, täytyy ottaa huomioon alueellinen ulottuvuus ja huomioida myös erityistarpeet, joita siellä on. Herra Semke mainitsi kysymyksen rajavalvonnasta – se on äärimmäisen tärkeä kysymys. Euroopan tuki alueelle on 66 miljoonaa euroa 2010 asti ja sen jälkeen 70 miljoonaa seuraavana kolmivuotiskautena. Meillä pitäisi ehdottomasti olla myös mahdollisuuksia vahvistaa rajavalvontaa ja myös tulli- ja poliisihenkilökunnan kouluttamista. Olen aivan varma, että komission jäsen ehkä palaa vielä tähän aiheeseen. Eli yhteenvetona, rouva puhemies, meillä on paljon monimutkaisia, vaikeita ongelmia vielä Tatsikistanissa koko alueella. Jotain valoa tunnelin on nähtävissä, mutta me emme saa kuitenkaan aliarvioida ongelmia. Olen niitä iloinen siitä yksimielisyystä, joka täällä parlamentissa on syntynyt. Ajatellen, että tämä askel on otettava kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen laatimiseksi juuri siitä syystä, että me saamme paremman välineen vaikuttaa suuremman vakauden hyväksi, ongelmien ratkaisemiseksi ja voimme käydä ihmisoikeuksistakin ja demokratiasta rakennettua yhteistyötä ja vuoropuhelua. Se on tärkeä askel eteenpäin ja todellakin se täyttää nyt aukon, joka on ollut tässä alueen strategiassa. Kiitoksia tuesta. Kiitos rouva puhemies. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa uudemman kerran komission jäsen Ferrero Waldner. Olkaa hyvä. Äh. Kiitoksia, rouva puhemies. Alkuun haluan todeta, että me pitkään olemme uskoneet siihen, että EU-Keski-Aasia-strategia on erittäin tärkeä ja se vaikuttaa positiivisesti turvallisuuteen, vakauteen ja myöskin hyvinvointeen eri Keski-Aasian maissa. Niin kuin kollega Tanök sanoi, meidän ei tulisi marginalisoida tätä maata. Päinvastoin meidän tulisi tehdä yhteistyötä näiden köyhimpien keski-Aasian maiden kanssa. Mutta olemme toki tietoisia siitä, että haasteet ovat valtavat, jotka Tatsikistan on kohdannut. Ja niin kuin täällä on sanottu, Tatsikistan on yksi keskeinen heroinin tuottajamaa ja Tatsikistanin kautta ja muiden maiden kautta Keski-Aasiasta tulee huumausaineita Euroopan unionin alueelle. Opiumia ja heroinia viedään pääasiallisesti Iranin ja Pakistanin kautta etelästä väylää pitkin, ja, muutta myöskin Uzbekistanin, Kazakstanin, Tatsmekistanin kautta pohjoista väylää pitkin. Eli me kyllä tiedämme, että tämä on tärkeä aspekti, mutta me tiedämme myös, että huumausainetuotanto on maassa vähentynyt ja nyt meidän todellakin täytyy tehdä yhdessä työtä sen hyväksi, että tilanne paranee entisestään. Tästäpä syystä olemme ottaneet käytön rajavalvontajärjestelmän, koska sen avulla taistellaan salakuljetusta vastaan. Sillä rohkaistaan siis lailliseen kaupankäyntiin, mutta pääasiallisesti taistellaan huumausainekauppaa vastaan. Itse kävin näissä laitoksissa vieraana ja voin sanoa teille, että ne toimivat erittäin hyvin. Ja paraikaa koulutamme myöskin henkilöitä. Tämä kuuluu myöskin niihin ohjelmiin, jotka Euroopan unioni toteuttaa. Sitten mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin, pitää paikkansa tämä uusi yhteistyö- ja kumppanuussopimus tarjoaa meille toimintavälineen vuoropuhelun syventämiseksi juuri tällä mainitulla alalla. Ja on olemassa tässä sopimuksessa myöskin huma- ihmisoikeuslauseke. Me voimme maan viranomaisten kanssa keskustella muidenkin asiaan liittyvien kysymysten kanssa, kuten esimerkiksi Bellerin mainitsemasta uskonnonvapaudesta, sillä siihen liittyen on olemassa vielä ongelmia. Vesikin tuli mainittua ja todettakoon, että monien vuosien ajan olen ollut tietoinen näistä ongelmista ja me olemme pyrkineet auttamaan maata tällä saralla. Me yritämme tässä helpottaa toimintaa juuri Keski-Aasian maissa, sillä me olemme vakuuttuneita, että tähän asiaan täytyy puuttua alueellisella tasolla huomioiden sekä Tatsikistanin että Kirgistanin tilanne, että Kazakstanin ja Uzbekistanin tilanteet eteläisemmässä ja minä uskon, että pysyvä ratkaisu voidaan löytää ja tästäpä syystä me teemme yhteistyötä kaikkien maiden kanssa. Ja tästäpä syystä olemme suunnittelemassa vuodelle 2010 vesiaiheeseen liittyvä konferenssi, jonka aikana tarkoituksena on paneutua näihin kysymyksiin. Niin nyt on todellakin aika lähteä tukemaan tämän sopimuksen ratifiointia. Meidän täytyy tukea Tajikistania myöskin täällä parlamentissa, koska siitä on hyötyä kansalaisille. Se olisi selkeä viesti, voimakas viesti maalle. Se osoittaa, että Euroopan unioni on sitoutunut tähän Keski-Aasian strategiansa. Minä uskon, että se parantaa tilannetta, parantaa meidän turvallisuustilannetta ja sitä kautta myöskin vahvistetaan yhteistyötä, koska se on erittäin tärkeä aspekti Keski-Aasian alueen vakauden kannalta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Vielä kerran puheenvuoro esittelijä Peterlelle kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti. Haluaisin vilpittömästä kiittää näistä sanoistanne. Me olemme nyt valaisseet uudella tavalla tätä kysymystä. Mielestäni tämäkin keskustelu on osoittanut laajempaa yksimielisyyttä parlamentin jäsenten kesken. Suurta päättäväisyyttä myös harjoittaa lähempää yhteistyötä Tatsikistanin kanssa. Me olemme myös tietoisia siitä, että Tiedämme, mikä Tatsikistanin identiteetti on, mikä sen erityisasema on alueella. Siitä olen iloinen. Toivottavasti olemme myös yhtä tarvokkaita, kun me rupeamme valvomaan ja seuraamaan sopimuksen täytäntöönpanoa. Piakkoin saamme tilaisuuden siihen. Haluaisin myös ottaa esille parlamentaarisen ulottuvuuden ja sen merkityksen, kun me seuraamme täytäntöönpanoa Meillä on olemassa tätä varten myös valtuuskunta Keski-Aasian maiden suhteita varten. Olen vakuuttunut, että huomenna voimme saattaa päätökseen tämän. Suuri enemmistö varmasti asettuu tämän taakse ja kun se tulee voimaan, Euroopan unioni ja Tatsikistan saavat tilaisuuden harjoittaa yhteistyötä kahdenkeskisesti ja laajemminkin. Kiitoksia kovasti. Herr Berichterstatter, vielen Dank. Kiitokset esittelijälle ja lopuksi vielä ulkoasian valiokunnan ehdotus. Näin päätämme yleiskeskustelun äänestys esityksestä toimitetaan huomenna.